Za chwilę przechodzimy do kolejnej debaty. Bardzo proszę pani panów posłów. Seuraava kohta piakkoin. Pyytäisin kaikkia joko lähtemään täältä. Pahoit... No, olen pahoillani siitä päin, muuten sitten istutte paikoillenne ja aloitamme kohta. But, oh, hello. So this is for the next item.